päättää nämä neuvottelut. Seuraavaksi Svifkan mietintö nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Svobodan mietintö nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja toinen Svobodan mietintö. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Melon mietintö. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Vilmotin mietintö. Eli Wilmot ja Liise saavat puheenvuorot ensin. Wilmot. Um, this, because this is a second reading, we only... Tämä on toinen käsittely ja siksi äänestämme vain tarkistuksista. Ja tätä sopimusta on yritetty tehdä jo pitkään. On kestänyt viisi vuotta, että pääsemme tähän vaiheeseen. Ja nyt pyydän valtavaa tukea koko parlamentista, jotta voimme tukea innovointia. Ja tämä parlamentin oikeus on tukea jotakin sellaista, joka luo turvallisen perustan. Ja ne, jotka eivät näin tee, niin hävetkää. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Liise. Mikrofon, bitte. So, jetzt geht's. Ähm. Niin, ihan lyhyt selvitys tästä äänestyksestä. Yleensä kun meillä on varhaisia toisen käsittelyn sopimus, niin ei äänestetä, mutta nyt UKIP on ehdottanut hylkäystä, siis ei edes koko EFDD, ja olen oikeastaan kiitollinen tästä, koska nyt kun keskustellaan Brexitistäkin, niin tälleen voimme osoittaa, miten yhtenäinen Euroopan parlamentti on ukippia vastaan. Me vastustamme, kyllä, me teemme päätöksen jostain, joka koskee sisämarkkinoita, joka tarjoaa potilaille parempaa suojaa kaikkialle Euroopassa. Ja haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä työssä neuvosto, komissio, Glenis Wilmot. Mutta yksi asia nyt vielä henkilökunnalle, joka on tehnyt paljon enemmän työtä kuin tavallisesti, jotta olemme päässeet nyt tähän pisteeseen. Eli jos te hylkäätte tämän kuvivin ehdotuksen, niin silloin te tuette tätä mietintöä. Kiitos. Kiitoksia. Äänestämme nyt tästä hylkäysehdotuksesta. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Muita tarkistuksia ei ole ja siksi neuvoston kanta on hyväksytty ja toinen käsittely parlamentissa on päättynyt. Sitten Liisen mietintö. Eli ensin äänestämme neuvoston kannan hylkäämisestä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Muita tarkistuksia ei ole, eli neuvoston kanta on hyväksytty ja Euroopan parlamentin toinen käsittely on päättynyt. Seuraavaksi Gillin mietintö. Ensin ehdotus torjua komission kanta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten nimenhuutoäänestys väliaikaisesta sopimuksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Jesekin mietintö. Ensin nimenhuutoäänestys väliaikaisesta sopimuksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Ensimmäinen käsittely on näin ollen päättynyt. Sitten Olbrichtin mietintö nimenhuutoäänestyksenä ja määräenemmistö vaaditaan tässä kysymyksessä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen Olbrichtin mietintö ja tarkistukset 1 ja 2 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Nimenhutuäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten koko päätösasema nimenhutuäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Olbrichtin mietintö. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Ashworthin, Ashworthin mietintö. Tarkistus kolme. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 33 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta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 Äh, Puhemies, halusin vain sanoa, että 37.1 hylättiin ja siinä puhutaan tästä julkistamisesta ja siksi mielestäni tämä kohta viisi ei ole sellainen, josta voitaisiin enää äänestää. Herr Kollege Rübig, ich bin der Meinung, dass... Rübig, mielestäni siitä voidaan kyllä äänestää. Siis tämä ensimmäinen osa hyväksyttiin. Kaikki neljä osaa on hyväksytty. Vihreiden tarkistus 1 hylättiin ja sen jälkeen sitten edettiin tarkistukseen 9 ja 17. Ja nyt sitten äänestetään alkuperäistekstistä. Ja ensimmäiset neljä osaa on hyväksytty ja nyt äänestetään viidennestä osasta. Eli äänet puolesta vastaan. Tämäkin täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuudes osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 10. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 41 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nostakaa kädet kunnolla pystyyn, niin äänestys on helpompaa. Tarkistus 36 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 47 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, tarkistus 20 puolesta. No, tarkistetaan. Tarkistus 19, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 22 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 23 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 25 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tarkistus 28. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 39 nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 40 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 58 alkuperäinen teksti, niin ikään nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 41, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistukset 2 ja 13, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten koko päätöslauselma esitys näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Gairin mietintö. äänestyksenä. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Negreskun mietintö nimenhuutoäänestyksenä nyt vaaditaan määräenemmistö. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ferrandisen mietintö. Tähänkin vaaditaan määräenemmistö. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Moraisin mietintö. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sargentinin mietintöön nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Chedovskin mietintöön nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hiusmenovan mietintö nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Grappinin mietintö äänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen, muuntogeenisten maissituotteiden salliminen Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Valencianon ja Dias de Mera Cartia Consuegran mietintö. Kohta 23 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joku pyysi tarkistusta kohdan 23 toisesta osasta, eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 59. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten koko päätöslauselmaesitys näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvät kollegat, tässä on säästynyt aikaa, koska äänestimme nopeasti. Eli pyytäisin nyt sitten, että lähdette nopeasti salista, mikäli ette halua kuunnella äänestysselityksiä. Ich vor allem auf den Gängen nicht stehen zu unterhalten. Älkääkä jääkö keskustelemaan käytäville. Siirtäkää tällaiset yksityiskeskustelut sitten johonkin muualle.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 Poistukaa pikaisesti täysistuntosalista. Edustaja Lambsdorff. Edustaja Kramer. Edustaja Kramer. Kollege Graf Lambsdorff. Edustaja Graf Lambsdorff. Herr Kollege Graf Lambsdorff. Edustaja Graf Lambsdorff. frau kollegin hautala!